ensimmäiseen Kreikan sopeutusohjelman katsaukseen komission puolesta. Meillä on komission jäsen Moskovic, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. On hienoa olla täällä tänään kanssanne käsittelemässä ja väittelemässä viimeisimmistä tapahtumista, jotka liittyvät ja nimenomaisesti Kreikan sopeutusohjelmaan euroryhmän eilisen kokouksen jälkeen. Tämä kokous, ja tämän voin todeta, oli erittäin hieno kokous, kaiken parhaita epäilemättä, joita millä on ollut tämän asian tiimoilta. Tämähän on valtavan tärkeä aihe euroalueelle. Edellisellä kerralla, kun vierailin täällä, puhuin Kreikasta ja silloin korostin niitä toimia, joita on tehty jo erityisesti neljän systeemisen kreikkalaisen pankin uudelleen pääomittamista, ALV-järjestelmän uudistamista, strategisen järjestelmän luomista, että voisimme ratkaista näiden äm, järjestelmättömien lainojen ongelman ja me olemme saaneet siis jo paljon edistystä aikaan. Kuitenkin tuon totosin, että hyvin paljon haasteita on vielä olemassa rakenteellisia uudistuksia niiden joukossa. Näitä tulee tehdä ennen kuin saamme ensimmäisen ohjelmakauden päätökseen. Meillä oli ensimmäinen askeli, joka saatiin otettua sunnuntaina tuolloin. Hyväksyttiin hyvin tärkeä laki, joka uudistaa eläkejärjestelmää Kreikassa. Ja se myöskin uudistaa tuloverotusjärjestelmää. Nämä kaksi uudistusta yhdessä tulevat vaikuttamaan hyvin suuresti talousarvioon Kreikassa kestävällä tavalla. Ne vaikuttavat BKT verrattuna kahdella prosentilla arvioin mukaan ne luovat vakaamman, yhtenäisemmän, kestävämmän rakenteen ja näiden uudistusten kautta lopultakin kaikki eläkerahastot kaikille eläkeläisille pääsevät tilanteeseen, jossa ne pystyvät takaavan toimintansa. Tämä on paljon oikeudenmukaisempaa, sillä nimenomaisesti kaikkein vaatimattomimmat henkilöt näin saavat säästönsä takaisin. Näin voimme taata myöskin toisaalta valtion tulot. Nämä uudistukset ovat monien kuukausien neuvottelun tulosta ja suurten Kreikan ponnistusten, kreikkalaisten viranomaisten ponnistusten tulosta. Me olemme tehneet läheistä yhteistyötä heidän kanssaan komissiossa ja tässä haluaisin kiittää myöskin eri toimielinten edustajia, Euroopan keskuspankin, Euroopan vakausmekanismin edustajia, IMFn edustajia. Heidän työnsä on ollut pyyteetöntä vuorokauden ympäri joka päivä jokaisena viikkona vaikeissa tilanteissa välillä, mutta kaikki nämä elimet ovat tehneet hyvää yhteistyötä yhdessä. Nämä uudistukset ovat osa hyvin tärkeää uudistuspakettia. Tähän liittyy myöskin se, että meillä tulee olemaan mm, riippumaton tuloja käsittelevä virasto ja riippumaton mekanismi, joka näitä järjestelmättömiä lainoja hallinnoi. Ja meillä on myöskin järjestelmä yksityistymisten osalta, joka käsittelee näitä priority actions, kaikkein tärkeimpiä toimia uudistusten alalla. Nämä toimet yhdessä ovat hyvin tärkeä sysäys Kreikan talouden elpymiselle. Tätä me todellakin toivomme. Nyt me olemme kuusi vuotta tätä sopeuttamista harjoittaneet Epämääränä päämääränä on ollut se, että Kreikan talous olisi terveempi, että julkistalous olisi vakaampi, että kilpailukyky maahan palaisi ja että kasvua alkaisi syntyä ja investoijat uudelleen ryhtyvät luottamaan Kreikkaan ja että saisimme siis maahan ulkomaisia investointeja. Äh, viime viikolla esitellyt äh, kasvuennusteet Kreikan osalta ovat todennäköisesti taas tulevaisuutta ajatellen myönteiset ja meidän pitäisi päästä kolmen prosentin tasoon ja 2,7 prosentin kasvuun Kreikassa luonnollisesti sillä ehdolla, että nämä kaikki uudistukset saadaan toimeenpantua. Se on äärimmäisen tärkeä seikka. Siksi on hyvin tärkeää, että nämä tärkeät uudistukset saadaan saatettua loppuun. Eilisen euroryhmän suuri saavutus oli se, että voimme todeta lopultakin nämä uudistusneuvottelut ovat päätöksessä. Me olemme vihdoin saaneet aikaan sopimuksen. Meillä on muutamia pikkuseikkoja, joita tulee vielä viilata me tarvitsemme vielä tukea, mutta nyt Kreikan talous lopultakin pääsee käynnistymään kunnolla ja maassa voi syntyä kasvua. Meillä oli toinenkin osio viime viikkojen ja päivien keskusteluissamme. Kyseessä oli se, että oli tarpeen löytää sopimus koskien mm, erilaisia mm, sopimuksia. Tässä kyseessä on niin kutsuttu euroalueen working group-työryhmä ja sen työ, tämä uusi mekanismi, ähm, Amsterdamin kaksi viikkoa sitten järjestetyssä kokouksessa määriteltyjä mm, tavoitteita pyrkii täyttämään. Tarkoitus on luoda uskottava järjestelmä. Mistä sitten on kyse? Kyse on siitä, että me löydämme tavan saavuttaa ne äm, tavoitteet, jotta me pääsisimme siis 3,5 prosentin tasolle – perusylijäämässä. Tämä kysymys on jotakin, jossa komissio on jo antanut kantansa, mutta kaikki ovat samaa mieltä. Komissio on kuitenkin euroryhmän jäsenten kanssa käsitellyt asiaa ja todennut, että on tarpeen, että meillä on mekanismi perusylijäämän suhteen niin, että voimme taata sen tai vakuuttaa kaikki kumppanit siitä, että meillä on kestävä perusylioman taso. Ellei me tätä tasoa taivuta, meillä on mekanismi, joka takaa sen, että kaikissa mahdollisissa tilanteissa toimiin ryhdytään tason saavuttamiseksi. Tässä meillä siis vielä kolmaskin asia käsittelyssä. Meillä olivat siis aluksi nämä rakenneuudistuksen perusylijäämämenettely. menettely ja tämä tarkoittaa sitä, että minun viestini tänään on hyvin selvä. Näemme, että Kreikka on jo saanut aikaan kumppaneidensa kanssa hyvin suurin osan työstä tehtyä viime vuoden elokuun jälkeen, mutta emme vielä ole päässeet aivan maaliviivalle asti. Kuinka sitten voisimme päästä sinne? Aivan aluksi on hyvin tärkeää, että toimet, jotka tässä nopeasti esittelin, tulevat äänestyksissä tulevina viikkoina hyväksyttyä. Tämä on ennakkoehto sille, että tulevat maksuosuudet ja tuleva sopeutusohjelma saadaan käyntiin. On hyvin tärkeää, että valtio saa myöhässä olevia lainaeriään hoidettua. Ja kuten Klaus Relling eilen totesi, on totta, että likviditeettikysymys Kreikassa alkaa olla hyvin kiireellinen. Meidän täytyy nopeasti siis löytää ratkaisu. Mitä sitten tulee lopultakin tähän kolmanteen pakettiin, nimittäin velkakysymykseen? Kyseessä on ennen kaikkea jäsenmaita ja Euroopan vakausmekanismia koskeva kysymys. Mutta no, tässä yhteydessä totean, että komissio on hyvin tyytyväinen siihen julkilausumaan, joka eilen saatiin hyväksyttyä euroryhmän Puheenjohtaja Dasselbaum sanoi, että lyhyen aikavälin ongelmia vuoteen 2018 asti velkajärjestelyjä tulee käsitellä kuitenkaan esittämättä mitään velkaleikkausta. Ja tämän jälkeen keskipitkällä aikavälillä vuoden 2018 jälkeen voimme arvioida sitä, onko tarpeen ryhtyä lisätoimiin ja minkälaisiin lisätoimiin ja pitkällä aikavälillä. Monien vuosikymmenen aikana me voimme pohtia näitä teknisiä toimia, joita mahdollisesti täytyy tehdä, jotta velka saadaan hoidettua ilman velkojen leikkausta. Haluaisin kuitenkin todeta, että Kreikan velkojen kestävyys on hyvin suuri kysymys tässä sopimuksessa, jonka saimme aikaan. Ja siksi olen hyvin tyytyväinen siihen, että ensimmäisen kerran euroryhmässä käytiin rakentavaa avointa keskustelua tähän kysymykseen liittyen. Komissio auttoi teknisen tuen myötä tulevaisuutta koskevia keskusteluja kuten tarkoitus eilen toimielinten edustajat ja Kreikan viranomaiset ähm, keskustelivat asiasta ja tekevät nyt lähipäivinä töitä, jotta lopullinen sopimus saadaan valmiiksi. Minä olen hyvin luottava siitä, että 24. toukokuuta ähm, euroryhmän suurvassa kokouksessa tämä paketti on valmis. Voimme tarkastella sitten, äh, kuinka pääsemme ohjelman puitteissa eteenpäin ja sitten tämän jälkeen voimme ryhtyä käsittelemään velkakysymystä yksityiskohtaisemmin, mutta on hyvin tärkeää, että nämä kolme asiaa käsiteltiin yhdessä, että sopimus on globaali, ne kaikki kattava, mutta kuten puheenjohtaja Dasselbaum totesi eilen, meillä on myöskin sellaisia seikkoja, joita voimme pohtia eh, hiukan myöhemmin. Ne ovat erillisiä, niitä ei kaikkia yhdessä käsitellä. Me olemme kaikki toimielinten edustajat eh, mukana tukemassa Kreikan viranomaisia, jotta ensimmäinen velkaerän takaisinmaksu voisi nopeasti tapahtua ja 24. toukokuuta toivottavasti saamme tämän globaalin sopimuksen valmiiksi. Se kattaa kaikki ne uudistukset, jotka tekevät mahdolliseksi päästä uudelleen kasvun tielle ja palauttaa luottamus niin, että investointeja maahan saadaan yhä takaisin. Tässä hyvä puhemies, rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, muutama alkuhuomio keskustelua ajatellen, mutta olen valmis luonnollisesti kertomaan tarkemmin niistä toimista, joita tulemme harjoittamaan tulevina kuukausina. Haluaisin sanoa, että minä olen henkilökohtaisesti hyvin luottavainen sen suhteen, vilpittömästi luottavainen sen suhteen, että tämän suuren kollektiivisen työn jälkeen valitsemamme tie on nyt oikea ja me tulemme onnistumaan työssämme. Euroryhmän äh, kokous 29. Äh, huhtikuuta on varmaankin suuri historiallinen hetki hetki, jona onnistuimme Kreikan ohjelman päätöksen saattamisessa. Euroryhmä omalta osaltaan onnistui osallistumaan tähän jonkin verran ja olemme saaneet edistystä Euroopan vuoksi tavoitettua. Kiitoksia. Uh, Paljon kiitoksia. Hyvä komission jäsen, nyt naisten herrat, aloitamme poliittisten ryhmien puolte- puheenvuorot. kansanpuolueen puolesta Manfred Weber, olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen, hyvä puhemies. Kun puhumme tänään Kreikasta ja tilanteesta Kreikassa ja katsomme tätä ohjelmaa, niin silloin tietysti ajattelemme ihmisiä, ihmisiä, jotka kärsivät Kreikassa, jotka ovat joutuneet kärsimään paljon. Ja voimme kysyä, mitä ovat odotukset, siis mitä odottavat kreikkalaiset, mutta mitä odottavat ihmiset muissa Euroopan valtioissa, kun puhutaan tästä uudistusohjelmasta. Odotus on se, että ihmiset toivovat, että he voisivat elää valtiossa, joka on toimintakykyinen, joka verovaroilla myöskin toi, käyttää verovaroja tehokkaasti, että valtio toimisi hyvin. Se, että on välttämätöntä uudistaa valtion koneista, ei pelkästään aihe Kreikassa, se on aihe koko Euroopassa. Ennen kaikkea oikeuslaitosta täytyy saada toimimaan paremmin koko Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, kansalaisten toivomus siitä, että, sosiaali, että on sosiaaliturvaa, siis eläkkeitä, että tämä on kestävää, että se on taattu pitkällä tähtäyksellä kestävästi, ja tähän liittyy se, että pääministeri Tsipras nyt avoimesti Kreikassa sanoo, että ei ole vaihtoehtoja eläkeuudistukselle, että eläkkeitä täytyy rakenteellisesti uudistaa, jotta ne pitkällä tähtäyksellä ajatellen demografista kehitystä pysyvät pitkällä tähtäyksellä vakaina. Koko Euroopassa on toive siitä, että emme jatka velan eh, keräämistä. Ne maat, joilla on korkea velka ovat niitä, joilla ovat myöskin huonot tulevaisuuden näkymät. Joten vaikka budjetit, budjetit että talot, valtiot eivät elä yli varojensa, on toive, joka koskee koko Eurooppaa. Ja tietysti myöskin lopuksi vielä toive kasvulle. Perusta, niin kuin komissiasen Moskovisi teki selväksi, vastuun kasvun kysymys koko Euroopan unionissa. Meillä on Junckerin ohjelma, 18 miljardia on jo maksettu siitä, ja olen iloinen siitä, että on rahoitettu kreikkalaisia hankkeita Junckerin ohjelmasta, joten myöskin sinne näitä investointivaroja päätyy. Nyt täytyy katsoa uudistuksia. Ja minä sanoisinkin, että olisin korostaa sitä, että tunnustan sen, että Kreikan hallitus nyt on valmis näihin uudistuksiin. Hyvät näistä herrat, nyt tämä on se toivelista itse asiassa, joka on myöskin kansanpuolueen toivelista. Tämä on meidän uudistusohjelma Euroopalle ja viisi maata, jotka viime vuoden aikana saivat tukea Euroopalta ESM, EVMstä niissä kansanpuolue on hallinnut viime vuosina, niissä on ryhdytty näihin toimiin, niin siellä on oltu menestyksekäitä. Irlanti on vuonna 2015 saavuttanut korkeamman kasvuasteen kuin Kiina. Irlanti kasvoi nopeammin kuin Kiina. Kiitos, entä Kenin? Hyvät kollegat, miksi niistä viidestä maasta, jotka ovat saaneet apua, neljä on nyt ulkona ohjelmasta ja vain yksi maa, Kreikka, edelleen on siellä? Miksi? No valitettavasti Tämä on asia, jossa on oltava poliittinen. Vuonna 2014 samarasin aikaan meillä oli vielä 0,7 prosentin kasvu Kreikasta. 0,7 prosentin kasvu vuonna 2014. Viime vuonna 2015 eh, Tsiprasin hallituksen tultua valtaan Kreikassa oli miinus 0,2 prosentin kasvu, siis edellisen vuotena siis kasvua ja viime vuonna eh, talouden romahdus. Hyvät naiset ja herrat, Tsiprasin politiikka on vahingoittanut Kreikka Viimeinen Samarasin ohjelma vuosi, reilu vuosi sitten, kun sitä päätettiin, se olisi merkinnyt sitä, että Kreikka olisi voinut joutunut säästämään vielä yhden miljardin vuosi sitten. Ja se mer- olisi merkinnyt sitä, että Kreikka olisi päässyt ulos ohjelmasta. Nyt keskustelemme siitä, että me joudumme säästämään 5,5 miljardia. Tämän, tämä on tämä nykyinen ohjelma. On sanottava selvästi, että viime vuosi oli hukattu vuosi Kreikalle ja että Kreikan hallitus ja Kreikan talous ovat tässä tämän vuoksi kokeneet valtaisia vaurioita. Tsipras on äsken itse myöntänyt, että hän oli hiukan naivi silloin, kun hän tarttui pääministerin tehtäviin. Minä voin vain sanoa, että naivi käytös on jotakin, mitä Eurooppa ja Kreikka voi itselleen sallia. Haluan sanoa painokkaasti, että Kreikka Kreikka ja Tsipras on joutunut petäytymään monista lupauksista, joita hän toi vaalien aikana, niistä asioista, jotka hän lupasi ihmisille. Ja nyt riippumatta tästä Euroopan laajuisesti voidaan sanoa valitsijoille, että älkää uskoko populisteja, jotka sanovat teille, että voidaan välttää uudistusohjelmia, koska se voi tulla kovinkin kalliiksi. Mitä nyt siis on tehtävä? Kompromissi on pöydällä. Me varmastikin voimme saavuttaa sen kautta paljon ja Kreikka sinä sanotaan haluaisin sanoa, mitä oppositiojohtaja Mitsa Takkis on puheessaan sanonut rehellisellä voimakkaalla johdolla. Hän on sanonut, että on oltava selkeä kurssi, joka tähtäisi vakaaseen talouteen vaihtoehtona Tsiprasin politiikalle. Ihmiset voivat Kreikassa luottaa edelleenkin siihen, että Eurooppa, minun ryhmäni, Euroopan kansanpuolueen ryhmä on kreikkalaista rinnalla, kun on kysymys solidaarisuudesta. Very much. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, tämän ensimmäisen puheenvuorokierroksen jälkeen otamme sinisen kortin kysymyksiä, mutta emme vielä. Seuraava puhuja Jani Pitellä, olkaa Kiitoksia, puhemies. Vuosi tämän ensimmäisen Kreikan kriisin puhkemisen jälkeen olemme taas uudestaan täällä keskustelemassa asiasta. Maailma on kyllä muuttunut, muuttunut ja kolmas kuudetta on myöskin tärkeä kansanäänestys yhteisessä kuningaskunnassa. Ja Eurooppa on kaikkein pahimmassa kriisissä toisen jälkeen, mutta olemme edelleenkin täällä. Tämä on vähän niin kuin huono filmi, joka toistuu aina uudestaan ja uudestaan. Mitä haluan tällä todeta? Haluan todeta selkeästi, että täällä on vain Tämä on vain pelkästään tereopetista puhetta Kreikan kansaa kohtaa. Kreikka on pitäytynyt kyllä niissä yhteistömuistion sitoumuksissa. Eurostat, kuten komissiojäsen Moskovitsi totesi täällä, totesi pari viikkoa sitten, että Kreikan julkiset tilit ovat huomattavasti paremmassa tilanteessa kuin aikaisemmin. Ja paljon uudistuksia on tehty siellä. Ja täällä on tehty erityisesti julkishallinnon uudistuksia, mutta myöskin oikeusjärjestelmää on uudistettu. Ja kuulin tästä myöskin Weberin puheesta sen, että tämän, tänään ongelmana ei ole Ateena, vaan se on maailman valuuttajärjestö ja ääritoimijat, joilla on tällainen kosto mielessä on rangaista Kreikkaa ja ennakolta asettaa heille säästöimpiteitä ja heidän pitää nyt ennalta hyväksyä toimenpiteitä, kuten täällä kansainvälinen valuuttajärjestö totesi, että tämä kaikki menee kaiken talouden järjen ulkopuolelle jo. Ja tämä aiheuttaa sitten uuden kriisiä. Tämä olisi meistä kyllä aivan vastuutonta. Eilen euroryhmän ja kiitoksia myöskin komissiojäsen Moskovicin työn. Olemme nyt tällä hetkellä sillä tilanteesta, voimme myönteisellä tavalla päättää tämä Kreikan sopotusohjelman uudelleen tarkastelun. Ja nyt ehkä vähän keventää, en halua tuota leikata, mutta keventää velkaa aikaisemmasta tasosta. Tämä on meillä myöskin ylpeyden aihe. Me sosiaalidemokraatit olemme alusta lähtien olleet uskoneet siihen, että löydämme tasapainoisen kompromissin, joka ottaa huomioon sen, että etänässä voi tehdä älykkäitä uudistuksia ja, ja voidaan tällä tavoin myöskin sitten tämän jälkeen keventää velkataakkaa. Ja eilen euroryhmän jälkeen nämä asiat ovat nyt omalla, omalla hyvällä uomallaan ja nyt meidän pitää ottaa kaikkien vastuu kantavaksemme. Kansainvälinen valuuttajajärjestö haluaa sabotoida vielä kerran tätä sopimusta. Mutta unionilla pitää olla kuitenkin yhtenäisyys jatkaa tästä eteenpäin, vaikka yksin Thank you. Next speaker is Mr. Kiitoksia. Moskovisi ja Weber. Herra Moskovisi, herra Weber, kuuden vuoden ajan Kreikassa on voimassa uudistusohjelma. Me olemme menettäneet 50 prosenttia taloudellisesta voimasta ja suurin osa väestöstä on pudonnut alle köyhyysajan. Eläkkeet ovat pudonneet Tuhannet pienet yrittäjät ovat joutuneet lopettamaan toimintansa. Kreikkalaisten omaisuutta tämä on kohdannut voimakkaasti ja suuri osa BKTstä on vuonna 2016 itse asiassa kadonnut olemattomiin. Ja siitä huolimatta jatketaan vain vanhaan malliin. Huolimatta siitä, että ensimmäinen arvio on tehty. Nyt puhutaan lisäsäästöistä, vaaditaan lisäsäästöjä suurilta 5,5 miljardia ja jotka tähtäisivät siihen, että tapahtuisi ponnisteluja, joista hallitus on nyt sopinut. Her, euroryhmä herra Moskovisi on eilen on jatkanut tätä tavanomaista uudispolitiikkansa ja herra Samaras, herra Weber on itse asiassa vienyt tämän ohjelman lävitse myös säästöpolitiikkaa, arvonlisäveron korottamista, ja tätä kautta pääsi ulos minuksen puolelta, mikä oli tavoite. Nyt meillä on uusi sosiaalinen katastrofi Kreikassa. Meillä on toisaalta yhtenäinen kansa ja toisaalta meillä on sitten säästökurssi, jota noudatetaan. Meidän täytyy nyt myös Euroopan keskuspankin voitot näistä Kreikan valtion lainoista äh, saada maksettua Kreikan äh, velkaa tullaan tutkimaan ja joudutaan tekemään tällaisia ennakoivia päätöksiä. Sen osalta, herra Weber, meillä on velkaantuneisuus, joka kasvaa yhä enemmän. Niin Kreikalle on lisää rahaa, mutta mutta he eivät ole todellakaan halunneet, että olisi viety uudistusohjelma lävitse. Me näemme tämän, miksi mitä liittyy pankkien pelastamiseen, siihen käytetään hyvin paljon rahaa. Herra Weber, tästä hyötyivät myös saksalaiset ja ranskalaiset pankit. Ja meidän nyt lopetakin pyrkiä saamaan itse Kreikka voimistumaan. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, edustaja Gulaa. Kiitoksia, rouva puhemies. Kiitoksia, hyvä komission jäsen, että olette täällä paikalla. Minä olen tyytyväinen, kun kuulen, että te sanotte, että että keskustelut ovat euroryhmässä rakentavia, että nyt taivas selkeää, mutta minua hiukan kuitenkin kaivertelee, sillä tuntuu siltä, että keskustelut täällä ovat kuitenkin sisäryhmän keskusteluja, sellaisten henkilöiden keskusteluja, jotka teknisellä tavalla näkevät asiat sisältä päin. Haluaisin todeta, että Euroopan kansalaisille, kreikkalaisille ja muille Tämä on nyt jatkunut kuusi vuotta. Monet ovat sanoneet jo saman kuusi vuotta olemme olleet Kreikan parissa töissä vuonna 2010. Tämä 10. toukokuuta viikonloppu oli alkupiste. Mario Montin ryhmän työn myötä olemme huomanneet, että kasvua ei kuitenkaan ole syntynyt. Me sanomme, että meillä on 28 Euroopan unionin jäsenmaan unioni. Aina puhutaan euroryhmästä, mutta huomaamme, että asiat eivät kuitenkaan edelleen vaikuttaa siltä, että kaikki nämä keskustelut polkevat hiukan paikallaan. On tunne, että emme ole kovinkaan paljon päässeet eteenpäin äm, nyt päätöksentekijöiden legitiimiyden suhteen. Tietenkään tämä ei ole helppoa, tietenkin olemme tehneet kaiken mahdollisen, mutta me olemme toimineet nyt äh, hätätilanteessa me emme ole nyt oikein nähneet viiden puheenjohtajan asiakirjassa, mikä aikaisemmissa asiakirjoissa ja mikä näissä niin kutsussa rakennuspiirustuksissa kovinkaan suurta selkeyttä. Meillä on ollut valtavia mahdollisuuksia, me olisimme voineet saada aivan erilaisen sopimuksen aikaan ja minua huolestuttaa nyt kaikkein eniten se, että sanoit, että monet asiat on lykätty vuoden 2018 jälkeiselle ajalle. Hyvä komission jäsen, johtuuko tämä siitä, että tämän Kreikan äm, etu vai siksi, että äm, Ranskassa ja Saksassa on vaalit tulossa? Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Paparudis. Kiitoksia, puhemies. Herra Weber, teidän viiden minuutin puheessanne mainitsitte viisi kertaa Kreikan pääministerin pääministerin Kypraksen ja hyökkäsi häntä vastaan, että auttaisitte teidän poliittista ystävänne takista. Mutta totuus ei, on se, että tämä ei auta tätä, vaan te, te, teidän liittolaisen jättivät Kreikan 150 prosentin velkataakan alle ja 2014 yhdessä Pasokin kanssa pääsivät niin pitkälle, että ovat sitten jo 198 prosenttia saaneet valot, velkaa tason nostettu, Eli että herra Samara, ette voi auttaa, mutta myöskään, myöskään muitakaan voi auttaa tässä. Te, te joudutte kyllä vielä näkemään herra Sipraksen hallituksen pitkän aikaa. Tämä on Kreikan hallituksen toive, Kreikan kansan toive myös. Ja tämä eilinen euroryhmän päätös on onnistunut siinä mielessä, että kuuden vuoden säästöpolitiikan jälkeen, kun työttömyys on noussut, niin nyt tilanne alkaa parantumaan. Nyt on vihdoinkin aikaa, että Kreikka saa vakautta, taloudellista vakautta ja päästään uudelleen kasvun tielle että voidaan taata velan kestävyys komissioni taholta ilman, että eurooppalaisia veronmaksajia rasitetaan tällä. Tiedämme, että voi syntyä aina uusi kriisitilanne ja täällä pyrittiin nyt pakkotoimenpitein vaatimaan vielä enemmän Kreikalta. Esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto vaati tätä että tavallaan ennakolta päätettäisiin säästötoimenpiteistä. Tätä valuuttarahasto halusi. Ja eilen sitten euroryhmä päätti keventää velkataakkaa. Eli suljettiin pois nämä lisävelvoitteet. Ja kaksi asiaa pitää katsoa tässä yhteydessä. Toisaalta kyllä tekin Kreikan pitää pitäytyä allekirjoituksissa, allekirjoituissa sopimuksissa pitää pyrkiäkin tavoin luoda kasvua, mutta yhdistyneen Euroopan pitää myöskin tavallaan tehdä oma tehtävänsä ja myöskin yhtä laajasti. Kiitoksia edustaja Lambers, kolme minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. Äh, Jean-Claude Juncker täällä salissa kautensa alussa totesi, että sosiaalinen oikeus on yhtä tärkeää kuin ähm, valtion talouden vakaus. Hyvät kollegat, äh, kriisin alusta lähtien ja ehkä huolimatta kolmesta niin kutsusta apupaketista Kreikan kansalaiset äh, vuoden 2009 jälkeen, mm, jotka olivat köyhyydessä, heidän on nyt 900 000 muuta köyhyyteen joutunutta kansalaisuutta joutunut liittymään. Nyt sanotaan, että menneisyyden virheistä nykyiset kansalaiset joutuvat maksamaan. Tässä ajattelen finanssisektoria, ajattelen esimerkiksi laivanvarustussektoria ja niin edespäin, telakoita, mutta myöskin tällaista mm, klientelismia. Tästä kansalaiset maksavat tällä hetkellä. Ymmärrätte, hyvät kollegat, minä en siis jaa optimistia, joka täällä nyt vallitsee eilisen euroryhmän kokouksen jälkeen. Meillä on ehkä mahdollisuus keskustella erilaisista toimista velan helpottamiseksi, mutta nämä keskustelut ovat hyvin pitkällisiä olipa sitten velan uudelleenjärjestely mahdollista tai ei. Vuonna 2010 oli pakollista näin tehdä, jotta velkojat olisivat äh, rauhoittuneet. Nyt nämä velkojat, jotka ovat nykyisin julkistahoja, vaativat ehtoja. Äh, euron täyt, er- Kreikan täytyy jatkaa tätä niukkuuspolitiikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kriisi pahenee, vaikka IMF on sitä mieltä, että sosiaalisesti ja taloudellisesti tämä tuottaa jopa päinvastaisen tuloksen kuin toivottua. IMF vaatii velkahelpotusta ja minä totean, että ne, jotka vaativat alun perin sitä, että IMF tulee mukaan, koska IMF osaa kriisejä hoitaa, eivät nyt kuuntelekaan, mitä IMF sanoo, kun se vastustaa niukkuuspolitiikkaa. Luonnollisesti tämähän pakottaisi kaikki velkojat ja ne, jotka niukkuuspolitiikkaa vaativat, myöntämään, että he ovat olleet aivan väärillä teillä. Ja sitä he eivät halua tehdä erityisesti siksi, koska hallitus ei ole aivan heidän poliittisten väriensä mukainen. Luonnollisesti vielä tästä puuttuu neuvoston loppupäätelmät, euroryhmän kokoushan meillä oli eilen, mutta näistä puuttuu investointi näistä loppupäätelmistä. Investoinnit ovat laskeneet valtavasti Kreikassa kriisin aikana ja tulosta ei ole saatu niiden suhteen juuri lainkaan. Sanotaan, että Junckerin investointiohjelma tulee tässä auttamaan, mutta kaikki ymmärtävät, että se ei kyllä riitä. Ja meidän pitäisi saada äm, todellista fiskaalipolitiikkaa aikaan, mutta on aivan selvää, että Kreikan hallitus ei kuitenkaan mielellään ole tähän ryhtynyt. Sen pitäisi ryhtyä todellakin vastustamaan veron kiertoa ja kantaa verot, mutta äm, Euroopan unionin edustajat, jotka ovat äm, tarjonneet kyllä teknistä tukea, mutta 57 000 julkishallinnon edustajaa on lomautettu, joten kovinkaan paljon siellä ei ole ehkä ihmisiä enää hoitamassa näitä asioita. Hyvät kollegat, Kreikka on nyt hylätty oman onnensa nojaan myöskin pakolaiskriisin suhteen, joka vain pahenee pahenee, eikä Kreikan valtio pysty kantamaan tätä taakkaa. Onko komissiolla nyt jonkinlainen viimeinen apu tarjottavana. Kiitoksia. Seuraavana Wolf, kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Vuonna 2001, kun oli euroon liittymisen aatto, Kreikan pääministeri sanoi, että viimeinkin Kreikka on Euroopan sydämessä, että sillä viimeinkin on suurempaa vaurautta, viimeiltäkin suurempaa vapa- vakautta ja viimeinkin suurempi kyky elää elämänsä, ihmisillä ja mahdollisuus elää elämänsä vaurallissa. Ajatellenpa nyt sitten sitä, mitä kreikkalaiset kokevat tänään. Lähes 25 prosentin työttömyys, nuorisotyöttömyys, joka on 52 prosenttinen. Niiden kreikkalaisten nuorten määrä, jotka ovat jättäneet Kreikan, on 200 000 itsemurhia romahduksen jälkeen. 6 000 ihmistä on tehnyt itsemurhan. Rahoitut ja 40 miljardia euroa on käytetty tähän tiukkaan säästöpolitiikkaan joka vuosi joka kuukausi eh, kreikkalaisten täytyy löytää 5 miljardia, jotka voidaan maksaa niille, jotka valvovat heidän maataan, mitä Euroopan keskuspankki ja Troika. Onko tämä nyt vaurautta, kasvua ja sitä suuta tulevaisuutta, jota Kreikalle luvattiin vuonna 2001? Ei. Mutta mitä sitten saatiin tässä romahduksen aikana? Oli ihminen täällä salissa, joka syleili tuolloista Kreikan pääministeriä, kun eh, Kreikan ihmiset sanovat, että eivät halunneet tällaista politiikkaa. Ja, ja minä muistutan vain ö, Cesarista ja Brutuksesta ja myöskin, että myös sinäkin, ystäväni. Tämä, silloin kun syntyi uusi hallitus ja syntyi kansanäistys, ja sanottiin, että ei haluttu säästöpolitiikkaa, mutta siitä huolimatta kuitenkin sallittiin käsien syleilevän ja samaan aikaan tikarin iskeytyvän ja osuvan Kreikan ihmisten sydämeen tämän säästöpolitiikan muodossa. Ja täällä on jäseniä tässä talossa Kreikasta, Euroopan kansanpuolueissa ja sosialisteissa, jotka ovat puhuneet solidaarisuudesta, jotka uskoivat, eh, että eivät kuitenkaan välitä näistä kreikalaista. On tietysti mukavaa, että teillä on tällainen champagne elämäntapa, mutta te täytyy muistaa niitä ihmisiä, jotka joutuvat kärsimään 6000 perheenjäsenen kuoleman, jotka tekivät itsemurhan. Kreikka ei ole pääsemässä yhtään parempaan jamaan. Me olemme nähneet nyt viiden vuoden ajan, että talous kutistuu, se on kutistunut 27 prosentilla. Kreikalle kuitenkin on toivoa, kuten herra Pitella sanoi, kyllä, yhdistyskuningaskunnassa kuningaskunnassa me pidämme kansanäänestyksen, päättääksemme siitä, lähdemmekö Euroopan unionista. Meidän kasvanut on parempaa, meillä on enemmän työmahdollisuuksia, koska meitä ei sido euro, meillä ei ole EKPtä kertomassa, mitä pitää tehdä, meitä ei valvo kansainvälinen valuuttarahasto, mutta sosiaaliset, jotka haluavat äänestää EU-sta e e pysyn puolesta, tämä tulee tapahtumaan myös heille. Sanotaan, että yritykset ja pankit lähtevät maasta pois, mutta ei, ihmiset tulevat teidän maahanne, koska siellä on vapautta ja vaurautta ja silloin kun vapaudutte jättämällä Euroopan unionin, tekin kreikalaiset samalla tavalla kuin Britannia tulee tekemään 23. päivä kesäkuuta. Kiitos. Thank you. Next speaker is Mr. De Graaf. Paljon kiitoksia. Äh, edustaja De Graaf, puolitoista minuuttia. Griekenland is... Hyvä puhemies. Kreikka on konkurssissa. Maa on potilas, joka aina laitetaan kuuden kuukauden välein letkuihin. 150 miljardia tämä on jo maksanut tähän mennessä. Mitä näille rahoille on tapahtunut? 10 miljardia on tullut Kreikan talousarvioon, 140 miljardia on käytetty ranskalaisten ja saksalaisten pankkien pelastamiseen, jotta heidän lainat voitiin, voitiin takaisin maksaa. Eli tämä käytettiin eurooppalaisten eliittien maksuihin. Tämä on meille, alkoi meille 25 miljardia euroa, jota emme koskaan näe. Se on rahamäärä, jonka Alankomaat on laittanut pöydälle. Ja mitä kaikkea olisi voinut tehdä tällä rahalla hoitoalalla, vanhuksille tai rajojen turvaamisen tai yleisen turvallisuuden lisäämiseksi? Meidän pääministerimme on jo vaalien aikaan todennut, että ei enää senttiäkään Kreikalle, mutta mikä valehtelija hän olikaan. Tämä on nyt rikkovaa politiikkaa, jota hän tekee. Täällä vaan peitellään sitä, että Kreikka on vararikossa, EU on vararikossa ja, ja tekohynnityksessä. Ei nyt voida enää lisämiljardeja laittaa sinne, eikä saa enää säästää ihmisten eläkkeissä, vaan Kreikan pitäisi palata rahmaan takaisin, takmaan takaisin jo riittää. Kiitoksia edustaja Papadakis, yksi minuutti. Nomos Kiitoksia, rouva puhemies. Meillä on nyt uusi laki, joka kumoaa sosiaaliturvan kansalaisilta. Koalitiohallitus hallitus sen ajoi läpi. Verot myöskin nousevat. Parlamentti saattoi hyväksyä tämän, mutta mitään demokraattista legitimiteettiä tällaisen taustalla ei ole. Keskustelusta huolimatta te kaikki olette sitä mieltä, että Euroopan unioni, IMF, kaikki ovat samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada halpaa työvoimaa aikaan ja enemmän etuja suuryrityksille. Te palvelette suuryritysten etuja. Tästä laskun maksavat tavalliset pienet ihmiset. Näin tulee tulevaisuudessakin olemaan niin kauan kuin meillä on niukkuuspolitiikkaa, niin kauan kuin meillä on rajoja kulutukselle ja niin kauan kun ihmiset Kreikassa ja muualla unionissa joutuvat kärsivään. On vain yksi tapa muuttaa tätä. Meidän täytyy vastustaa kapitalismia, meidän täytyy saada ihmisten nauttia tuloista, jotka he tuottavat. Winston Churchill oli oikeassa silloin, kun hän sanoi, että jos haluat taistella vasemmistoa vastaan, sinun täytyy päästää se muutamaksi kuukaudeksi hallitusvastuuseen. Sen me nyt näemme Kreikassa. Pääministeri itsekin parlamentissa sanoi sen, että Kreikan kansaa yhä enemmän koetellaan. Tapahtuu sopeutuksia, jotka ovat väistämättömiä rahoituksellisesti ja, ja Samaraisen hallitus päätti näistä jo joulukuussa 2014. Nyt Tsiprasin ansiosta joudutaan ennakkopäätöksillä tekemään laittamaan säästö, tekemään leikkauksia 3,5 miljardilla. Tsipras on valinnut helpomman tien, nimittäin verojen korottamisen. Verojen korottamisesta on tehty päätös siksi, että on tarkoitus rajoittaa kuitenkin hallituksen menoja. Et saatamme nähdä marraskuussa, että vaadittiin uusia toimenpiteitä, mutta siitä huolimatta tapahtui kuitenkin erinäisiä helpotuksia. Eurooppa on kyllä osoittanut solidaarisuutta, velkojen hoitaminen vaatii vuosittain yhä enemmän miljardeja ja Tsiprasin hallitus ei voi, voi käyttää velkaantumista – verukkeena sille, että se sulkee silmänsä todellisuudelta. Me, todellisuudelta me tarvitsemme toimenpiteitä, jotka ottavat investointeihin. Meidän täytyy kehitellä toimia, joilla saadaan aikaan kehitystä, joilla päästään ulos tästä kriisistä, joka on suuri, jota maamme koskaan on kokenut. Kiitoksia Gualtieri, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. On vaikea kiistää sitä, että Kreikan yhteistyö muisti on hyvin kunnianhimoinen, kun pyritään löytämään tasapainoinen lähestymistapa kasvun, kilpailukyvyn ja sosiaalisen reiluuden välillä. Mutta se on myöskin hyvin vaativa, koska se on täysin etupainoinen metodissaan ja se on hyvin laaja omalta soveltamisalaltaan. Mutta samanaikaisesti on myöskin vaikea kistää sitä, että, että tämä Kreikan hallitus on antamassa tuloksia, todellakin sitoutunut siihen, että he panevat täytäntöön se, mitä, mistä on sovittu. Näistä syistä on myönteistä nähdä, että vihdoinkin on tehty yhteisymmärrys poliittisella tasolla fiskaalisista ja rakennetoimenpiteistä tarvitaan ensimmäisen arvioinnin päättämiseksi. Pidän myöskin hyvänä tuloksena sitä, että tämä suhdenneavustusjärjestelmä tulee perustumaan tähän Kreikan eikä tule mahdottoman lisää säästöimenpiteitä kreikkalaisilla. Se on ollut poliittisesti tai taloudellisesti epävakauttava tekijä. Tiedän, että monet pyrkivät tämän tukemiseksi ja on tehnyt taloudellisen arvioinnin 2015 perusylijäämästä, joka vaikuttaa nyt ihan väärältä kuitenkin. Ja se olisi vaatinut lisää varovaisuutta, joka kuitenkaan loppujen lopuksi ei sitten materialisoidu. Loppujen lopuksi olen, hyvä, olen tyytyväinen siihen, että puhutaan lisää velkataakan huojentamisesta, ja nyt on selkeä mandaatti löytää ne tarpeelliset toimenpiteet vaikka velan määräajan pidentämiseen. Ja voidaan näin olla kolmessa vaiheessa lähestyä tästä asiaa. Ja tämä on myönteistä, että tässä ei myöskään to- lisätoimenpiteitä tulevaisuudessa. Kyllä, 9.5. oli hyvä päivä Euroopalle. Haluan nyt kiittää komissiota ja komission jäsen Moskovicia hyvin rakentavasta toiminnasta. Nyt haluan rohkaista teitä, että 24.5. euroryhmässä voidaan antaa sitten suuntaviivat, jotta taas Kreikka saadaan kasvun ja työpaikkojen suuntaan. Ja antaa selkeä viesti, että Eurooppa voi ottaa huomioon vaikeita kriisejä ja vastata niihin. Ja voi tehdä myöskin kaiken sen vakauden takamiseksi. Kiitoksia edustaja Luke, yksi minuutti. Hyvät naiset ja herrat, nämä, että puheita on todella yllättävää kuulla tällä, jossa väännellään tosiasiat ja tapahtuu kaunistelua niin, että ei ole mitään rajaa. Nyt on kuusi vuotta kulunut siinä, täsmälleen kuusi vuotta, kun eurooppalaisia sopimuksia rikottiin siksi, että luotiin näitä suuria pelastusrenkaita. Kuusi vuotta sitten sanottiin, että Kreikka saa kolmen vuoden ajan rahaa. 2013 päättyy tämä rahoitus, Kreikan tukeminen ja sitten on Kreikan oltava omilla jaloillaan. Nyt on kuusi vuotta kulunut ja Kreikka ei ole edelleenkään omilla jaloillaan. Puhutaan vuodesta 2016, 2017, 2018. Komissio se Moskovissi puhui siitä, että vuosikymmenen ajan vielä tullaan auttamaan Kreikkaa. Tämä politiikka on epäonnistunut, hyvät naiset ja herrat. Ja nyt se, tämä tapahtuu näin, että komission jäsen viittaa siihen, että Kreikka toi, olisi jo paremmassa kunnossa. Tämä olen kuulleet jo vuoden ajan. Joka kerta komissio on joutunut ennusteistaan tekemään muutoksia useilla prosenteilla. Ja sitten sosialistien edustaja herra Pittella sanoi, että kansainvälinen valuuttarahasto on syypää kriisin. Kyllähän hän silloin vääntää tosiasiat päälailleen. Kreikka ei säästä jotakuta varten. Kreikka joutuu säästämään edelleenkin, vaikka on kulunut kuusi vuotta siitä, kun Kreikan itse asiassa piti kolme vuotta sitten niin olla valmis politiikallaan. Tämä politiikka on epäonnistunut, että Kreikan täytyy erota eurosta ja sen samassa yhteydessä sen täytyy saada aikaan velka, sen täytyy myös saada velkahelpotus. Edustaja Luke, edustaja Rapini esitti teille sinisen kortin kysymyksen, ottako se vastaan? doamnă președintă mulțumesc că a treia oară îmi dați voie să adresez. Kiitoksia, että annoitte mahdollisuuden esittää kysymyksen. Hyvä herra Luke, kuulin teidän kannanottonne ja tämä muistuttaa vähän EPPn kantoja aikaisemmin. Miten te ymmärrätte solidaarisuuden? Kreikka on Euroopan unionin täysjäsen. Sopimuksessa lukee selvästi, että mitä solidaarisuudelle tarkoitetaan. Mitä te ymmärrätte solidaarisuudella, kun kyse on auttaa auttamisesta ja jäsenvaltion auttamisesta, on ongelmia. Rova Grappini, olen täysin teidän kanssa sitä, siitä yhtä mieltä, että Euroopan unionissa pitää olla solidaarisia niiden kanssa, jotka ovat köyhiä, solidaarisia niille, joilla ei ole riittävää infrastruktuuria, niille, jotka joiden osalta ei ole olemassa sosiaalisia laitoksia, infrastruktuuria tarvitaan, mutta en olisi sitä mieltä, Rova Grappini, että meidän pitää olla solidaarisia niille, jotka toimivat epätaloudellisesti. Ei meidän pidä olla solidarisia niille, jotka tekevät liikaa velkaa. Meidän ei pidä olla solidarisia niille, jotka eivät pane toimeen sidottuja toimi, yhdessä lukkoilettuja toimenpiteitä vuosien ajan. Meidän pitää ottaa vakavasti ehdollisuus ja sanoa, että se, joka ei saakaan tuloksia, ei saa myöskään sitten rahaa meiltä. Next speaker, uh... Kiitoksia. Seuraava puhuja Jean Arthur, yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies neuvottelut, joita toimielimet ovat käyneet Kreikan kanssa, nyt ovat jatkuneet kuusi vuotta ja tämä on hyvin synkkä kuva. Meillä on taloudellinen kyvyttömyys saada aikaan päätöksiä. Jos Kreikka on nyt konkurssin partaalla, se on sen omaa syytä, se on vääristellyt julkisia tilejään, mutta myöskin velkojien sokeuden syytä. Vuodesta 2009 lähtien velkojen olisi pitänyt todeta, että ovat kärsineet menetyksiä, niitä olisi pitänyt leikata kestävälle tasolle ja olisi pitänyt tarttua demokraattisiin, kestäviin, vastuullisiin ratkaisuihin niin, että velkojien luottamus oltaisiin saatu palautettua. Tämän sijaan me loimme käsittämättömiä rakenteita, jotka eivät edes kestä Kuinka voidaan jättää maa valtavaa kaksinkertaista BKT vastaavan velkataakan alle? Hyvä komission jäsen, kasvu- ja vakaussopimus ei enää ole voimassa, sen hallinnointi on häilyvää ja me teemme nyt uusia velkoja, jotta maa pystyisi vanhoja velkoja maksamaan takaisin. Tämä on valheellinen tilanne, joka voi johtaa vain onnettomuuteen. Kulissien takana käydyt salaiset neuvottelut pitää lakata. Meidän pitää luoda uudet todelliset realistiset neuvottelut ja päätökset. Kiitoksia edustaja Huntis. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission jäsen. Eilinen euroryhmän kokous antoi tuloksen joka on Kreikalle rasite. Jälleen kerran tilanne oli sellainen, että tehtiin tuloksia, jotka liittyvät tulevaisuuteen, mutta kuitenkin finanssiministerit oikeastaan antoivat tähän maasuuden velkoille tehdä päätöksen tähän, mitä, mitä, mitä tehdään Kreikalle, eikä Kreikan hallitus pysty päättämään tätä. Nyttenkin sitten taas nyt keskus, keskiluokkaa ja yrityksiä kasvattajat tehdään kaikki velkojen taholta. Sitten työttömyys ja köyhyys, ne ovat aina lisääntynyt uudist, lisääntyneet uudistusohjelmien takia. Ja Kreikan hallitus on tietenkin allekirjoittanut tämän sopimuksen, mutta Parlamentilla on tavallaan vain kosmeettinen rooli tässä pelissä. Pitää todeta, että nuoret ovat menneet protestoimaan kaduille Kreikassa, mutta myöskin muissakin eurooppalaisissa kaupungeissa. Edustaja Huntis, edustaja Zani esittää sinisen kortin kysymyksen 30 sekuntia, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puhemies ja kiitos myös esitellä siitä, että edustella sitä, että olen hyväksymään kysymykseni. Minusta tässä parlamentissa on tar- aika puhua vilpittömästi. Mikä teidän mielestänne olisi ratkaisu? Olemme kuulleet monta kertaa sen, mikä ei ole ratkaisu. Mikä olisi teidän mielestänne ratkaisu? Kiitos. Kiitokset kollegalle tästä kysymyksestä. Hyvä kollega, ratkaisumme tunnemme. Komission tuntee ratkaisun ja euroryhmäkin tuntee ratkaisun ja kaikki tuntevat tämän ratkaisun. Kreikan velkaongelma on tavallaan tässä vipuna, jotta voidaan Kreikka jo pistää pinteeseen. Eli pyritään luomaan sellaiset olosuhteet, ettei Kreikka pääse ulos tästä kriisistä. Ja ne toimenpiteet, joilla, joita Troikka on tehnyt, me olemme vain nähneet vain tässä toimenpiteet, jotka ovat Kreikan kansaa vastaan. Tällä tavoin ei ongelmaa poistettu, vaan se vain paheni. Se on totta, minkä totesitte juuri, että täällä myöskin saksalaisissa lehdissä olemme lukeneet, että kaikki nämä miljardit, joita tässä on vuosien aikana käytetty, ne menet menet saksalaisille ja ranskalaisille pankeille. Ja hyvä kollega, te olette myöskin tämän talon edustaja ja myöskin komission jäsen Moskovici. Kaikki tiedätte, että, että hän on todennut, että kaikki, kaikki uudistukset, uudistukset ja ohjelmat ovat äh, aiheuttaneet päinvastaisia tuloksia, kun oli odotettu. Kiitoksia edustaja Huntis. Tämä meni nyt ajan yli hiukan. Edustaja Urtas on yksi minuutti, olkaa hyvä. No, no, no puedo evitar sonreír cuando... Niin. Kuuntelemme sitä, miten kansanvaltuustajat antavat oppeja Kreikalle. Se on aika outoa. Joka tapauksessa haluaisin sanoa, että näinä viime päivinä olemme nähneet, että on tilanne, joka on mahdoton ajatellen sitä, mikä on se, että eurooppalaiset eivät halua mitään uusia velkajärjestelyjä, kun samaan kaikki sanovat, että se on välttämätöntä. Ajatellen sitä, mitä kansainvälinen valtorasto on puhunut, olemme ottaneet ties pienen askeleen tässä, mutta se oli riittävä. Herra sen haluaisin sanoa kaksi asiaa. Velan uudelleenjärjestelminen olisi kunnianhimoinen tavoite vuonna 2010. Olimme tienneet, että tämä velkataso ei ole kestävä. Mitä, tässä pitäisi tehdä mahdollisimman pikaisesti jotakin. toinen asia on se, että maa, joka tällä hetkellä, jolla on yhden prosentin äh, perusylijäämä ohjelmassaan ja joka on pääsemässä ulos äh, äh, ja sitä ohjelmasta tarvitsee enemmän toimia, tarvitaan pitemmälle menevää toimia kuin mitä on nähty tähän asti ja joka tapauksessa meidän pitäisi antaa tukea Kreikan taloudelle eikä pyrkiä ajamaan sitä syvemmälle lamaan. Thank you. There is a blue card. Kiitoksia. Teille on sinisen kortin kysymys edustaja Fransulikolta. Oletteko sen vastaan? Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Itse asiassa kollegamme mainitsi jotakin liittyen tilanteeseen Euroopan unionin ja IMFn välillä. Itse asiassa Kreikkahan on, on saanut aikaan edistystä fiskaalisin termein, voisin tämän todeta. Ja kysymykseni on tämä, ettekö ole sitä mieltä, että lopultakin Euroopan unionin ja IMFn pitäisi löytää yhteinen, ehkäpä poliittinen ja luonnollisesti taloudellinen ratkaisu? Hyvä kollega, se olisi ihanteellinen tilanne, mutta se merkitsisi sitä ja vaatisi sitä, että olisi rationaaliset edellytykset, eli tarvitaan velkajärjestelyä, uudelleenjärjestelyä. Tätä Euroopassa ei haluta hyväksyä. Meidän pitäisi välttää sitä, että olisi lisää toimia, jotka lisäävät äh, äh, lamaa. Jos päästään näistä yhtiöistä, löytyy yhteistä pohjaa, mutta nämä ovat välttämättömiä ajattelen kuitenkin sitä, että sekä kansainvälinen valtarahasto että jotkut eurooppalaiset johtajat ovat olleet tässä Kiitoksia edustaja Sani, yksi minuutti. Täällä soitettiin Oodi Ilolle. Muuten näyttää siltä, että tämä on vähänkin hautajaismarssitunnelma nyt täällä tarpeen. Kun täällä on uusi säästöpaketti luotiin taas, ja kaikki nämä edelliset ovat epäonnistuneet. Handelsblattissa oli pari viikkoa sitten tässä tutkimus, että näistä, näistä kaikista edellisistä paketeista vain pieni osi, osa on mennyt kansalaisille, kaikki muu on mennyt rahoituslaitoksille. Ja nyt kolmannessa paketissa tehdään samat virheet. 3,5 prosenttia pyritään tähän ylijäämään, mutta kuitenkaan täällä tämä aiheuttaa sitten sosiaalisia ongelmia. Tämä on rikos kreikkalaisia vastaan. Täällä yksityistetään ihan villisti. Kaikki sosiaaliset oikeudet niitä poljetaan ja eläkejärjestelmä sitäkin karsitaan. Me kuitenkin luodaan sitten uusia järjestelmiä, jotka aiheuttavat taas uusia vahinkoja. Jälleen kerran leikataan oikeuksia, eikä ne ole mitään tulevaisuuden näkymiä tälle maalle niin kauan kuin he ovat eurossa mukana. Kiitoksia, Vilinski, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, miten usein tässä talossa onkin jo kuultu, että juuri ajankohtainen apupaketti Kreikalle tulisi toimimaan tuo vakautta Kreikalle ja saa aikaan käänteen. Ja kuinka usein on sittenkään kaikissa 28 jäsenvaltiomaan parlamentissa kuultu, että nyt tämä miljardi, jota nyt on maksamassa Kreikkaan, auttaisivat, eivätkö ole hukkaan käytettyä rahaa, jota poltetaan sitten Peloponnesoksella. Nyt me tiedämme, että jokainen apupaketti on tehnyt tilanteen aina vain huonommaksi. Velkavuori on, on nyt 100, 83 prosenttia Kreikan taloudellista voimasta ja moni taloustieteilijä sanoo, että tämä ei ole enää rahoitettavissa. Jos katsotaan koko tämän apupolitiikan häpeämätöntä puolta, tällä viikolla spiegelissä oli mielenkiintoinen artikkeli European Institute of Management and Technology, jossa todettiin, että 95 prosenttia avustuksesta ei ole mennyt kreikkalaisten ihmisten tukemiseen, ei ole tukenut PK-yrityksiä, jotta siellä olisi saatu talouden rattaat pyörimään. 95 prosenttia on mennyt pankkien kitaan ja pankit ovat alusta asti harjoittaneet häpäämätöntä politiikkaa. Ne ovat Euroopan kansan keskuspankin äh, halvalla rahalla ostaneet äh, valtion äh, velkoja ja saaneet näille korkean äh, taso, korkotason aikaan, josta ne eivät ole kantamaan mitään vastuuta. Ul, tie ulos tästä kriisistä voi olla vain se, että Kreikka eroaa euroalueesta, että se pystyy tulemaan kilpailukykyiseksi asteittain. Ja silloin ne tahot, jotka olisivat saaneet todella tukea apupolitiikasta ja Kreikka saavat mahdollisuuden löytää parempaan tulevaisuuteen. Thank you. Mr. Funtulis, one minute. Kiitoksia. Funtulis, yksi minuutti. Jälleen kerran olemme tässä absurdissa teatterissa katsojina. Se on uskomatonta, mitä Euroopan unionissa tapahtuu. Tämä säästöpolitiikka, tätä olemme kärsineet ja nähneet. Tämä liittyy Saksan ylivaltaan. Ja nyt ollaan viimeistkin osat Kreikkaa myyty. Meidän pitää palata meidän maahamme ja välttää se, että se täysin revitään rikki velkojien taholta ja heidän liittolaistelansa avulla. Sosiaaliveroja on ostettu ja kaikkia maasia toimi on tehty, jotta säästöpolitiikkaa voidaan läpi viedä. Mutta tämä oikeastaan ei auta kreikkalaisia, vaan eri eurooppalaisia pankkeja. 5 prosenttia näistä rahoista on tullut meidän talousarviomme, loput ovat valuneet sitten pankeille viiden ja kuuden vuoden säästöilmien jälkeen. Juuri Handelsblatistahan me pystymme lukemaan. Suurin osa näistä varoista valui siis pankeille meillä on yhä enemmän velkaa silläkin välillä, kun näistä apuohjelmista on neuvoteltu. Nyt olemme kyllä ihan aivan tukehtumassa tämän velkataakan alle. Edustaja Grosted. Kiitoksia rouva puhemies. Me olemme nyt kuulemma hyvällä tiellä. Olemme pitkän aikaa joutuneet odottamaan, jotta uudistukset Kreikassa toteutuisivat Tsiprasin hallituksen valtaan astuessa. Ja on harmi, että näin paljon aikaa meni hukkaan sillä Samarasin hallituksen aikaan näimme, että kasvu alkoi syntyä uudelleen Kreikassa. Nyt kuitenkin meidän täytyy iloita näistä pienestä konkreettisista edistyksistä, joita olemme saaneet aikaan, mutta tämän edistyksen ovat Kreikan kansalaiset saaneet aikaan. Se on Kreikan kansa on ollut hyvin rohkea, se on tehnyt paljon ponnistuksia, saamatta suoria hyötyjä siitä ja nyt Kreikan kansa elää hyvin vaikeita aikoja yhäkin. He ovat ensimmäisessä linjassa joutuneet kärsimään erilaisten politiikkojen seuraukset ja jokaisen uudistuksen tulokset. Kreikan yhteiskunnassa on hyvin paljon epätasa-arvoisuutta, liikaa etuoikeuksia toisilla ja liikaa kurjuutta toisilla. Meidän täytyy olla kuitenkin ö, tässä selväsanaisia. Emme ole antaneet mitään vapaita käsiä Kreikalle. Euroopan joustavuus tulee ehdoin. Ja on hienoa, että euroryhmä onnistui nyt aloittamaan keskustelut siitä, että velkoja voitaisiin uudelleen järjestellä Sata 80 prosenttia BKT tämä Kreikan velka yhä on. Kreikan ja Euroopan suuren yleisön täytyy hyväksyä, että vielä on työtä tehtävänä, jotta maan talous tervehtyisi. Mutta meidän täytyy tunnustaa, että ilman eurooppalaista solidaarisuutta, vaikka sitä eräät moittivatkin, Kreikka olisi sortunut vielä hirvittömämpään kriisiin. Kiitoksia. Edustaja Groste, teille on sinisen kortin kysymys. Äh, edustaja Epi Deijokselta, otetteko sen vastaan? Okei, okay, Mr. Epi Olkaa hyvä, edustaja Epi Deijos. Äh, Kiitos Parahin kollega siitä, että äh, hyväksyitte tämän sinisen kortin kysymyksen. Tuossa puheenvuorossanne viittasitte siihen edistykseen, jota Kreikassa on saatu aikaan samara sinne hallituksen aikana. Oletteko tietoinen siitä, että äh, Samaras itse asiassa on yksi päävastuullisia maan äh, surullisesta taloustilanteesta? Hänhän tuon muistion tuolloin allekirjoitti sen muistion, joka on äh, nykyohjelman taustalla ja hän rikkoi demokraattista perinnettä lähettämällä vankilaan puolueemme puheenjohtajan ja puolueemme jäseniä. Oletteko tietoinen näistä Samarasin toimista? Que je peux faire, c'est que du temps de monsieur Samaras... Se Samaras, josta nyt puhumme, jo tuolloin hänen aikanaan saatiin nähdä kasvua, joka alkoi, joka jatkui Kreikassa. Muistan ihan hyvin Trakan aika Ranskassa tuota kasvua edes saatu aikaiseksi. Tiettyjä uudistuksia tehtiin luonnollisestikin on erilaisia vastuualueita, mutta siitä huolimatta tuo kasvun alku on ollut myönteinen asia. Ja harmi on, että tässä on aika mennyt hukkaan sen jälkeen. Seuraava, puhuja on edustaja Bulman. Olkaa hyvä. Arvoisat kollegat, kun katson euroryhmää, niin näen, että hitaasti, hyvin, hyvin hitaasti järki on palaamassa neuvotteluihin, valtiovarainministeriöiden neuvotteluihin. Ja komissaari Moskovici haluaisin kiittää teitä henkilökohtaisesti, teitä ja teidän työntekijöitänne koska olette vaikuttaneet tähän. Tätä työtä on jatkettava. 24. toukokuuta tarvitsemme tuloksia. Työttömyys on valtaisa, investointiaste on uskomattoman matala, valtaisa murtuminen tämän finanssikriisin jälkeen. Me tarvitsemme kasvua ja työllisyyttä Kreikan kansalaisille. Minä olen kuullut nyt kolme puhujaa, jotka selittivät, että heidän hallituksensa Etelä-Euroopassa tekevät aina kaiken oikein ja kaikki muut eivät tee, tekevät aina kaiken väärin. En usko, että he itsekään uskovat tätä. Jos he vielä kerran tällä tavoin puhuvat täysistunnossa, niin pyytäisin, että lukisitte meille sen listan uudistuksista, jotka herra Samaras on saanut aikaiseksi. Äh, lukekaa se meille me tarvitsemme taloudellista ulottuvuutta, ei vain Kreikalle, vaan koko Etelä-Euroopalle. Meidän on katsottava, miten voidaan hyödyntää ihmisten lahjoja Etelä-Euroopassa, miten he voivat saada aikaan taloudellista työnjakoa Euroopan unionissa ja toivottavasti voimme aloittaa vihdoinkin tämän keskustelun, eikä meidän tarvitse aina vain keskustella velkojen hoitamisesta. Kiitoksia. Seuraava puhuja edustaja Starbatia. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Pitellä tuossa puhui siitä, että hänestä tuntuu kuin hän olisi elokuvassa. Minulla on hiukan samanlainen vaikutelma. Mm, minusta tuntuu, että me olemme nyt tällaisessa elokuvassa, joka on jäänyt mm, paikoilleen ja samaa näytelmä toistuu toistumisen jälkeen. Parlamentissa on niin monta kertaa jo puhuttu siitä, että mitä täytyisi tehdä ja Moskovisi sanoo, mitä Kreikan täytyisi tehdä ja nyt tulee kasvua ja nyt tulee investointeja ja nyt tulee kilpailukykyä, mutta kun ei tule, Economist-lehti on todennut, että Kreikan talous on toivottoman kilpailukyvytön. Katsokaa nyt tilastoja, miksi eh, Saksassa työttömyys on laskenut 10-5 prosenttiin, miksi euroalueen eteläisissä osissa työttömyys on noussut 10-15 prosenttiin ja ylikin. Siksi kun euro ei toimi, mutta kun Euroopan parlamentti ei tartu itse ongelmaan, ei kun kiertää kuin kissa kuumaa puuroa eikä uskalla puhua asioista niiden omilla nimillä. Kiitoksia. Seuraavaksi Turvals minuutti. Kiitoksia puhemies Minusta meidän pitäisi katsoa hieman näitä ongelmia laajemmalta alalta. Jos katsotaan taaksepäin menneisyyteen, nähdään, että 5-60-luvulla Euroopassa oltiin menossa 5-6 prosentin kasvulla eteenpäin, Pietarin portteja kohti. Se, se muuttui 70-luvun keskellä. Ja nyt lainamisen jälkeen tarvitaan ihan muuta Tarvitaan uutta kohesiopolitiikkaa ja jotta voitaisiin saada uusi kohesiopolitiikka, tarvitsemme budjetin, joka sopii näihin haasteisiin. Ei ole juurikaan järkeä täällä parlamentissa puhua siitä, kuka mitä teki väärin, koska ei tässä talossa ole yhtäkään poliitikkoa tai missään muussakaan parlamentissa, joka voi sanoa, että kaikki meni putkeen. Miltei kaikilla poliitikoilla on jotain väärää, väärin tehtyä taustassaan. Siitä syystä emme, meidän ei kannata tänään syytellä toisiamme, vaan saada aikaiseksi uusi budjetti, jonka avulla voidaan korjata niiden maiden tilanne, jotka ovat olla vaarallisilla vesillä. One minute. Kiitoksia. Edustaja Sakorafa, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Suurin osa teistä tänä päivänä tunnustavat, että Kreikan kansaa vastaan on tehty rikos, mutta hyvät kollegat, eiliset kehitykset osoittavat, että Euroopassa on voimakas valta, joka ei ole kiinnostunut demokratiasta, ihmiselämästä ja oikeuksista. He käytävät politiikkaa, jota Kreikassa myös pääministeri panee täytäntöön. Hän sanoo, että radikaali vaihtoehtoinen tie on illuusio. Ähm, Euroopassa on ihmisiä, joilla ei ole illuusioita, jotka eivät ole äh, luovuttaneet, eivät ole äh, antaneet periksi kiristyksille on kahden tyyppisiä tarkistuksia, sellaisia, joissa murennetaan Kreikan yhteiskunta ja toinen, jossa lasketaan Kreikan kansalaisten puolustautuminen. On kaksi ristiriitaista todellisuutta, joita tarkastellaan. Edustaja Jolie. Edellinen komissaari ja Handelsblattissa totesi, että Yli 95 prosenttia meni Euroopan keskuspankille. Kreikka maksaa kalliisti näistä viidestä lopusta prosentista, jotka se on saanut käsille, käsinsä. Tsipraksen hallituksen säästötoimenpiteiden vastapuolena on Kreikan lainan uudelleen tarkastelu. Eiren euroryhmä avasi arasti tämän uuden keskustelun. Tämä velan uudelleenjärjestely, onko se mahdollista ilman, että tehdään jotain muuta vuoteen 2018 mennessä, mutta millä tavalla talous voi investoida tulevaisuuteen näillä ehdoin? Päätöks, päätösten puutos to, johtaa yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen tuskaan. Kreikan talous on joutunut kärsimään ja se joutuu kärsimään uudelleen nämä uusi, uudet menettelyt. Tämä on erittäin suuri menetys Kreikalle. Meidän tulee auttaa sen kansaa. Se on joutunut kärsimään ja velkoille maksettu takaisin. Hyvä komissaari, miksi jatkaa tällä linjalla? Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja von Storch. Olkaa hyvä. Hän ei ole näköjään paikalla, joten seuraava puhuja on edustaja Filippo, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Viime keskiviikkona Handelsblatt, saksalainen lehti, otti esille sen saman, mitä asiantuntijat ovat jo sanoneet pitkään. Eli että kaikki Kreikalle annettu tuki ei ole tuinkaan Kreikan, tun, Kreikan kansalaisille, vaan pankille. Vain 5 prosenttia on mennyt todellisesti Kreikan talouteen maksu, joka kreikkalaiset ovat tässä joutuneet maksamaan, on ollut valtava ja se on vaikuttanut valtavasti Kreikan yhteiskuntaan. 2010 silloin, kun Maailmanpankki otti tämän asian esille, niin te komissiossa osoititte todellista ponsijärjestelmää. Halusitte säästää pankit, ettekä kansalaisia. Kreikka on sen jälkeen joutunut jatkuvasti lainaamaan lisää. Tämän lisäksi halusitte rangaista aivan historiallisen suurella väkivallalla kreikkalaisia, kun he valitsivat toisen demokraattisen tien äänestäen Tsiprasia ja äänestäen ei apupaketille noin vuosi sitten. Teillä ei ole ollut kuitenkaan rohkeutta toimia tässä suhteessa ja kreikkalaiset eivät ole poistuneet eurosta. Olette kaataneet kaiken tämän vastuun Kreikan kansalaisten, kansalaisten, äh, kansalaisten harteille. Ja nyt kun sanotte, että olette Euroopan edun ajajia, ilmeisesti meille tulee vielä yksi uusi tällainen juhlapäivä, jolloin voimme tätä juhlia, mutta samalla Kreikan kanssa kärsii, äh, eikä mikään teidän ne toimi. Kiitoksia sitten edustaja Muresan puolitoista minuuttia. Kiitos äh, puhemies, äh, kollegat komission jäsen. Kreikan tämänhetkinen tilanne on tulosta äh, sen hallituksen toimista hallituksen, joka on tullut valtaan ja vuodesta 2014 vuodelle 2015 haluttiin talouskasvua, mutta uusi hallitus vaaransi kaiken, mikä hyvänsä talous kärsii, jos pankit ovat kiinni kaksi viikkoa. Nyt Kreikka tarvitsee uudistuksia, uudistuksia. Kreikka tarvitsee toimivan uudistetun julkisen hallinnon. Kreikka tarvitsee kilpailukykyisemmät, joustavammat työmarkkinat. Tämä auttaisi erityisesti nuoria. Hallituksen tulisi helpottaa uusien yritysten perustamista ja yritys, yrityksiä tulisi yksityistä ja hallinnoida paremmin. Näin saataisiin aikaan investointeja ja uusia työpaikkoja. Muun muassa Portugalissa, Irlannissa, Kyproksella ja Espanjassa olemme nähneet, että nämä asiat, nämä ehdotukset todella toimivat, mutta Kreikka ei ole ryhtynyt uudistuksiin. Kunhan talous äh, saadaan kilpailukykyiseksi, äh, niin muutkin asiat korjaantuvat. Äh, uusia lainoja ei voi antaa. Se olisi todella ongelmallista eikä auttaisi tilanteeseen. Kiitoksia sitten edustaja Beres puolitoista minuuttia. Kiitoksia hyvä puhemies, hyvä komissaari erilaiset toimenpiteet, joita suuntaamme Kreikan tilanteeseen, vaikuttaa siltä, että euroryhmän edestä kokouksestakin voidaan tehdä johtopäätöksiä. Ensimmäinen niistä osoittaa, miten valtavia ponnistuksia Kreikan hallitus on tehnyt, ja sitä täytyy ehdottomasti kunnioittaa. Eläkejärjestelyiden muuttamis ja muuttamiset, yli kolme miljardia säästöjä eläkerahoista ovat valtavia säästöjä. Tsipraksen tekemät sitoumukset viime kesästä lähtien. Niissä on pitäydytty ja poliittinen luotettavuus suhteessa toimielimin, sitä ei tule missään tapauksessa vaan sitä ei siihen tule rohkaista edelleenkin. Toiseksi tässä on myös järkevien toimenpiteiden määrä alkaa lisääntyä vihdoin, mutta ne lupaukset, joita olemme osoittaneet Kreikan kansalle kesällä 2012 ja viime kesänä, ovat edelleen tärkeitä. Mm, meidän täytyy tällä tavalla edesauttaa optimismia ja toimia optimismia tukien tehdä sellaisia toimenpiteitä, joista puhuttu myös 24.5. niin, että Kreikka voi päästä tiellään eteenpäin ja että vakuutusmarkkinoiden investoijat voivat tehdä myös pitkän aikavälin suunnitelmia. Siitä Kreikka tarvitsee ja Kreikan lisäksi myös koko eurovyöhyke. Suuret kiitokset. Seuraavaksi edustaja Mono ja minuutti. En dépit de votre formidable... Tämä hieno sopimus, joka nyt tehtiin elokuussa 2015, mikään ei ole ratkennut Kreikassa. Kuten nähdään, säästötoimenpiteet, joita Troika on pakottanut Kreikalle, on tehnyt vain julkisella maksamisesta mahdotonta. Ettekö halua mitenkään myöntää, että koko eurovyöhyke, joka on tuskissaan, ei toimi ja että se merkitsee myös sitä syöpää, joka yhtenäisvaluutassa on. Tämän seurauksena äh, tällainen haircut, osittainen velan anteeksianto, ei ole mikään lopullinen ratkaisu. Sen sijaan äh, äh, velkojat ovat hyväksyneet osittaisen käyttökiellon Kreikan tapauksessa, jotta mahdollistetaan uusi, uusi alku Kreikalle. Kreikan täytyy kuitenkin täyttää kolme ehtoa suvereniteetti eurovyöhykkeellä. Sen täytyy hoitaa velkansa kansallisen pankkinsa kautta ja 60 miljardia euroa Saksalle koskien näitä sotakorvauksia. Näin voimme välttää humanitaarisen kriisin demokratian kehdossa. Thank you. Kiitos. Edustaja Kirtsos, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Στην Ελλάδα έχουμε Kiitoksia puhemies. Kreikassa meillä on hyviä uutisia, mutta myös huonoja taloudellisia uutisia. Hyvä uutinen on se, että Tsipraksen hallitus on luopunut strategiasta torjua euro, taistella euroaluetta vastaan ja tekee tarpeelliset muukaukset. Niinpä vuoden 2015 kriisi ei tule toistumaan. Valitettavasti on myös huonoja uutisia. Ensinnäkin meillä on hyvin korkea hinta maksettavana Tsipraksen ja epäonnistuneesta yrityksestä vuodelta 2015. Toiseksi Syriza hallituksen talouspolitiikka keskittyy yritysten kovaan verotukseen ja siksi talouden toiminnassa on ongelmia. Kolmanneksi Äh, kansainvälisen valuuttarahaston vaatimuksesta. Tsiprasen hallitus on hyväksynyt äh, hätätoimiin ryhtymisen äh, vuoteen 2018 mennessä. Siksipä tulee se viesti, että Kreikan ongelma ei ole kovinkaan uskottava ja siksi tämä ohjelman etupainotteisuus poistetaan ja kasvupotentiaali on rajallinen ja tämä on vasemmistopopulismin hinta. Syriza nousi valtaan 2014 ja siksi Kreikka ei pystynyt lähtemään tästä ohjelmasta 1,2 miljoonan euron arvosta. Mm, Tsipraksin hallitus on kuitenkin suunnitellut kymmenkertaisen, ar- kymmenkertaisen arvon ohjelmia. Tämä kertoo populismista paljon. Kiitos. Sitten edustaja Kaili, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Uusi säästöpolitiikka, lisäleikkaukset ja kovat rajoitukset kansalle hallitusten toimesta. Monet sanovat, että tällä hetkellä hallituksen politiikka on kuin blanko shekki troikan toimille, eli todella tekopyhää. Kyllä nyt on syntynyt sellainen vaikutelma, että tässä pitäisi pikkuhiljaa saada aikaan todellinen muutos. Euroopan unionin politiikka on johtanut siihen, että Ähm, yhteiskunnan heikoimmat äh, ihmiset kärsivät eniten ja tämä itse asiassa on nyt vain tiettyjen tahojen etua ajanut. Saa nähdä, mitä 2018 tapahtuu. No, ajatellaan ulkomaisia rahastoja ja niin edelleen. Syritsan hallitus sen tulisi alkaa kuunnella kansalaisia. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Tang ja yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies. Eilisessä eurovyöhykkeen kokouksessa tehtiin päätöksiä Kreikasta. Tässä yritetään päästä lähelle lopputulosta, mutta lopputulos siirtyy aina yhä kauemmaksi meistä. Näin on eurovyökkäiden kokouksienkin laita. Ja viime vuonnakin tuota loppupäämäärää siirrettiin eteenpäin. Kreikan valien jälkeen voidaan myös puhua EU-maiden epärealistisista vaatimuksista. Lagarde on nimittänyt koko tätä tavoitetta epärealistiseksi ja tunnustanut, että vuonna 2010 koko velkaisena ei olisi pitänyt olla esityslistalla. Nyt on oikea aika sille, että EU-maat katsovat omia vaatimuksiaan ja omia, omaa toimintaansa kriittisesti. Virheistä voi nimittäin oppia. Meidän täytyy tehdä selväksi ennen 24. toukokuuta että Kreikka voi jälleen kerran seisoa omilla jaloillaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kirkos ja yksi minuutti, olkaa hyvä. Eilinen euroryhmän kokous osoitti meille, että Euroopan toimielimet ja Kreikan hallitus eh, tekevät väsymättä yhteistyötä kuusi vuotta kriisiä, monta muistiota ja jälleen meillä on hallitus, joka tarjoaa meille näitä lukuja ja sanoo, että tämä toteutetaan huomenna. Ja sitten kansan on kärsittävä näistä toimenpiteistä. Miksi näin tapahtuu? Koska unohdetaan kasvu ja tavoitteet ovat vain lukuina päässä. Uudistuksia on tehtävä, mutta sitä ei tehdä, koska valtio ei pysy perässä. Ei ole todellista ulospääsyä niin kauan kuin ei tehdä syvällisiä uudistuksia, mutta ne tietenkin maksavat. Tarvitaan uudistettua modernia julkishallintoa, oikeuslaitosta ja niin poispäin. Lisäksi polttoainekysymykset on ratkaistava ja korruptiota rajoitettava. Kaikki tämä on luvattu jo pitkän aikaa, mutta mitä nyt tapahtunut? Kiitoksia. Sitten edustaja Fernandes ja yksi minuutti, olkaa hyvä. Now it's working. Eiköhän se mikrofoni nyt toimi. Kyllä, hienoa. Kiitos puhemies. Aivan ensin haluan kiittää komissio ja sen Moskovicia siitä työstä, jota hän on jo yli vuoden ajan tehnyt. Viime keväänä hän viime hetkellä järjestettiin kansan äänestys juuri sopimuksen alla. Todennäköisesti vuosi tässä nyt meni hukkaan ja tottahan on, että nyt on sitten saatu aikaan sopimus, joka uskoakseni on järkevä ja eh, niin kuin tässä kollegani eh, Eva Kaili ihan perustellustikin eh, kyseenalaistaa sen luottamuksen, jota voimme osoittaa Syyrian hallitukselle. Se on kyllä ihan perusteltu kysymys, mutta kyllä uskon silti, että tässä on saatu aikaan hyvä sopimus. Uudistuksia on tehty jo, kuitenkin joitain esimerkiksi satama-alalla ja näin ehkä tasoitetaan tietä sitten niille suurille uudistuksille, jotka vielä ovat tulossa, jotka saavat sitten aikaan todellista kasvua. Mutta tämä velkakysymys on nyt keskeinen kysymys. Emme me voi ehkä enempääkään odottaa, koska Kreikan kansalaiset eivät voi kärsiä näistä sopeutuksista ja leikkauksista enää yhtään kauempaa. Muuten he menettävät kaiken toivonsa Eurooppaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille ja sitten edustaja Mavridis. Yksi minuutti, olkaa hyvä. It's work. Kiitoksia Herra Moskovici, te sanoitte hyvin paljon menneisyydestä, mutta hyvin vähän tästä päivästä ja tulevaisuudesta. Tilanne on aika äh, yksinkertainen. Äh, peruskirja olisi äh, saatava aikaiseksi, vaikka se tulisi myöhemminkin, mutta se on simentävä siis kasvun suuntaa. Virheistä huolimatta on tehty perustavanlaatuisia vakavasti otettavia uudistuksia. Nyt kysymys kuuluu, autammeko me Kreikan kansaa, joka on jo tehnyt suuria uhrauksia, autammeko tätä perheenjäsettä, autammeko heitä, jotka ovat olleet jo pitkään painostuksen alaisena myöskin pakolaiskysymyksessä juuri nyt, kun jotkut päättävät rakentaa muureja. Miten voidaan tarjota apua, joka todella saa aikaan todellista kasvua. Tällä hetkellä ei näytä siltä. Investoinnit, joita valvotaan, ei tapahdu. Ja se, mitä valuuttarahasto sanoo, he haluavat vähemmän säästöpolitiikkaa, mutta investointeja. Tätä logiikkaa on seurattava Kiitos. Kiitos. Näin olemme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 Je pense qu'il est absolument urgent euh, de sortir de l'approche euh, exclusivement ou strictement comptable pour donner enfin des perspectives à la Grèce et plus encore. Mielestäni on äärettömän tärkeää, että me toimimme Kreikan kansalaisten hyväksi. Meidän täytyy toimia samanaikaisesti kahteen eri suuntaan. Ensinnäkin meidän täytyy tarkastella sitä, millainen on tietysti oikeudenkäyttö, minkälainen on hallinto, miten terveydenhuolto toimii, mutta jos kaikki nämä uudistukset olisivat tehneet ennen kuin Tsipras on tehnyt se, mitä on nyt tehnyt, niin tilanne olisi toinen ensinnäkin. Toiseksi, luonnollisestikin meidän täytyy eh, uudelleen järjestellä velkaa, täytyy uudelleen suunnata sitä. Me tarvitsemme eh, rahoituksessa tukia ja suunnata sitä eh, rakentaviin ehdotuksiin, Kreikan täytyy saada rakennettua teollisuus, maatalous sen avulla, ja tämän velan täytyy avata uusia teitä, varsinkin uusiutuvien energialähteiden suhteen. Ja lopuksi minun mielestäni sen sijaan, että me nyt tässä sitten syyttelemme kreikkaa ja kreikkalaisia jatkuvasti, niin, ja, eikä siitä ole juurikaan hyötyä, meidän täytyisi viedä näitä asioita eteenpäin ja auttaa Kreikkaa rakentamaan itselleen tulevaisuus. Mr. Andulakis. Kiitoksia sitten edustaja Andrew Nakkis. Olkaa hyvä. Mr. Andrew Καλό σημάδι, ο λευκός καπνός από το... Kiitos puhemies. Todella hyvä merkki on se, että euroryhmältä tuli valkoista savua, mutta onko se hyvä Euro- Kreikan taloudelle? Verotulot vähenevät, työttömyys ei taatusti vähene ja sehän nyt on tällä hetkellä Kreikan pääongelma juuri nuoret erityisesti ne, jotka jäävät Kreikkaan, tulevat maksamaan enemmän. Ja kaikki tämä johtuu hallituksen toimista. Me eh, toivomme parempia aikoja, uusia visioita ja täytyypä katsoa, miten eh, tämä arvojen Eurooppa, josta kaikki eh, eilenkin puhuivat, saadaan toteutumaan käytännössä. Nyt kysyisinkin, että mitä esteitä uudistuksille oikeastaan on? Säästöpolitiikka. Luonnollisesti haluamme aikaansaada edistystä, mutta täytyy huolehtia siitä, että miakin uudistetaan. Ja sitten edustaja Keli. Uh, Kiitoksia. Tulen Irlannista. Minulla on kovasti empatiaa Kreikan kansan kanssa ja Kreikan hallituksen kanssa mekin kärsimme ja meidän annettiin samat argumentit, että velka olisi liian suuri, että me olisimme maksukyvyttömiä, olisimme parempi euroalueen ulkopuolella. No vähän muutama vuosi myöhemmin, kiitos hallituksen ja Iranin kansan uhrauksien, me olemme nyt nopeiten kasvava talous Euroopassa. Ja toivottavasti me voimme sanoa samaa Kreikasta muutaman vuoden kuluttua. Ja ollakseni reilu Kreikalle ja pääministerille viime kerralla, kun puhuin, täällä oli hyvin kriittinen äh, häntä kohtaan ja sanoin, että hänen pitäisi osoittaa johtajuutta ja lopettaa haastattelujen antaminen kaikille toimittajille. Ja hän on todella muuttunut ja tarvitaan iso, suuri mies, jotta pystyy muuttamaan käytöstään. Joten uskon, että nyt ollaan tekemässä niitä sopeutuksia, joita tarvitaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta olisimme mahdollisimman joustavia Kreikan hallituksen kanssa niin, että se voi saada aikaan tarpeellisen elpymisen ja nauttia sitä kasvusta, josta me nautimme Irlannissa tänä päivänä. Kiitoksia. Caputo. Kiitoksia. Sitten edustaja Caputo, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ehkä on aika myöntää, että Euroopan unioni on tehnyt joitakin virheitä säästöpolitiikassa. Ne ehkä on aika sanoa, että ne vaatimukset, joita Kreikan kansalta on vaadittu, ovat olleet liiallisia ja se ei ollut riittänyt eh, Kreikan talouden käynnistämiseen, mutta euroryhmä ilmeisesti haluaa muuttaa strategiaa. Toisaalta ehdotetaan jälleen tiukkoja eh, eh, menettelyjä, kuten tämä suunnitelma, jossa otetaan käyttöön uusia veroja, jos Kreikka ei pysty noudattamaan vaatimuksia, joita ohjelmassa sanotaan. Ja sitten tämä 3,5 prosenttia BKTstä vuoteen 2018. Ja toisaalta ei pidennetään laina-aikaa. Atteena on tehnyt tärkeitä uudistuksia. Euroryhmän pitää tunnistaa nämä ponnistelut ja tehdä Kreikan velasta kestävä. Ja

Ja viimeiseksi sitten edustaja Kristoforos. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup έγινε... Otetaanpa Kiitoksia, puhemies. Äh, viimeisimmässä euroryhmän kokouksessa tunnustettiin, että niin keskipitkällä kuin pitkälläkin aikavälillä äh, Kreikan tilanne kyllä paranee, mutta äh, kun ajatellaan nyt toimia, joita tarvitaan, niin ei Kreikka eikä mikään muukaan maa, ei Euroopassa eikä muualla voi saada aikaan primääri ylijäämää 3,5 prosenttia vuodessa tällä tavalla näiden toimien kautta. Joten Kreikan on varmistettava se, että että ähm, pääomarahoitusmarkkinoiden rahoitus äh, on hoidettava toisella tavalla. Tämä hyödyttäisi kaikkia. Kiitoksia. Näin olemme kuulleet kaikki puheenvuorot ja äh, komission jäsen Moskovisi saa päättää keskustelun. Olkaa hyvä. Arvoisat jäsenet, ensinnäkin haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tässä keskustelussa. Se on ollut erittäin hedelmällinen ja hyödyllinen keskustelu on enemmän kuin vaikea vastata teihin. Täällä on niin paljon esitetty erilaisia näkemyksiä. Ja haluaisinkin todeta, että, että luonnollisesti vihre, virheitä on tehty. Ja emmehän me kuusi vuotta kriisiä voi läpäistä ilman, että joutuu toteamaan, että kaikenlaista puutetta on ollut toiminnassamme. puolitoista vuotta, jonka on ollut komissiossa hoitamassa näitä asioita. Ja myös sitä ennen, kun olin euroryhmässä oman maani valtiovarainministerinä, eli Ranskan valtiovarainministerin. Eli neljä vuotta olen jo ollut mukana näissä keskusteluissa. Ja siitä huolimatta voin vakuuttaa teille sen, että vastuu pitää jakaa virheitä on tehty kaikkina eri aikoina myös kaikkien Kreikan hallitusten toimesta. Ja minun mielestäni se aika, jossa nyt ollaan, on sellainen, että meidän täytyisi muistaa sitä, millä tavalla voimme ilmaista yksimielisyytemme siitä, että jatkamme tällä solidaarisuuden tiellä suhteessa Kreikkaan. Kaikki ponnistelen yhdessä. Ja kysymys ei ole siitä, että joku täällä sanoo Kreikan kansan nimissä sen, haluaako Kreikka jäädä eurovyöhykkeeseen vai ei. Luonnollisestikin ne valinnat, joita tehdään, kuuluvat Kreikalle. Ja et selkeästi nähdään siitä, miten kauan se on halunnut olla eurovyöhykkeessä, että se haluaa siinä jatkaa. Kaikissa, miltei kaikissa ryhmissä miehet ja naiset äh, reagoivat näihin kysymyksiin eri tavalla. Se, mitä me olemme saaneet aikaiseksi menneisyydessä pitkän työn jälkeen ja mitä saatiin aikaiseksi eilen, on vakaiden uudistusten ohjelma, joka nyt on käynnistynyt, jonka kaikki hyväksyvät ja jonka tulee toiminnan pohjana sille, että palataan luottamuksen ja kasvun tielle Kreikassa, jota seuraavat sitten investoinnit, ja Kreikan kansa, joka on joutunut kovasti kärsimään tästä, se on, on todella sen ansainnut ja tarvitsee sitä. Poliittinen tieto, jota annetaan ne puutteessa pelkästään viranomaisista, on sellaista, että olemme saaneet työskennellä erinomaisen hyvin viranomaisten kanssa tarkastella näitä uudistuksia, jotka kuitenkin ovat erittäin vaikeita luonteeltaan. Kun katsotaan 24.4. pidettävän euroryhmän kokousta. Olemme ottaneet huomioon täällä jäsenten näkymyksiä, jotka on tänään esitetty. Sitä, että haluttaisiin mennä tiettyyn suuntaan tai toisen tai vastakkaiseen suuntaan. Mutta viimeinen kommentti on se, että ensimmäistä kertaa nyt kaikki nämä kysymykset käsitellään yhdellä kertaa. Ensinnäkin rakenneuudistus, kysymys. Siinä meillä on erittäin kunnianhimoinen paketti. Sen jälkeen tuo ö, ähm, uusi mekanismi, jonka avulla aiotaan suojella velkakestävyyttä ja koska meillä nyt on tällainen uudistuspaketti esillä, joka on erittäin uskottava, me voimme nyt käsitellä nimenomaan Kreikan velan kysymystä. Me haluamme tarkastella sitä. Eilen oli tärkeä virstanpylväs tällä tiellä ja toivottavasti 24.5. sitten voimme saada aikaiseksi mahdollisimman laajapohjaisen sopimuksen ainakin näistä kahdesta ensimmäistä osiosta, mahdollisesti koko kysymyspaketista. Kuulin täällä erilaisia puhuja eri maista, jotka halusivat, että Kreikka pääsee tästä ahdingostaan, sekin on minun toiveeni. Neljän vuoden ajan olen näitä asioita työstänyt. Ja toivottavasti jonain päivänä voidaan sanoa, että euroryhmässä hurrata sille, että Kreikka on päässyt pois ahdingostaan ja se on onnistunut uudistusten tiellä, uudistusten, jotka ovat tuoneet kasvua. Ja tämä on sellainen toive, vaikka meillä kaikilla on erilaisia poliittisia näkemyksiä täällä, varmasti sellainen toive, jossa me kaikki olemme yksimielisiä ja tunnen sen samalla tavalla kuin tekin. Kiitoksia tästä keskustelusta. Merci, monsieur le commissaire Moscovici. Le débat